myös liittyen kokonaistilanteeseen ja yksittäisiin tapauksiin, jotka mainitaan näissä keskusteluissa. Kiitos. Paljon kiitoksia komission jäsen Lewandowski. Keskustelun lopuksi on esitetty kuusi päätöslauselmaa. Keskustelu on päättynyt. Äänestys järjestetään, kun keskustelu on päättynyt. Kolmesta aiheesta siis esityslistalla seuraavana aiheena Azerbaidžan ja Ilkar Mamadovin tapaus. Ensin kirjoittajille puheenvuorot. Keringen Dörenberg, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący. Bieżący rok miał być okresem zmian. Kiitoksia, puhemies. Tämän vuoden piti olla hyvä vuosi Azerbaidžanille ennen presidentin vaaleja. On huolestuttavaa, että oppositiota pelotellaan. On huolestuttavaa, että Bakun koulujohtaja ja opposition presidenttiehdokas Ilgar Mamadov on pidätetty. Azerbaidžanin täytyy noudattaa Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta erityisesti kun se on pian saamassa Euroopan neuvoston kiertävän puheenjohtajuuden vuonna 2014. Tämä on linjassa Azerbaijanin sitoumusten kanssa Euroopan neuvostolle ja Etyjille. Me vaadimme, että Ilgar Mammadov ja muut poliittiset vangit vapautetaan saman tien Azerbaidžanissa. Azerbaidžanin täytyy uudistua ja taata oikeudenmukainen oikeudenkäynti kaikille. No Kiitos, kollega Hefner, puolitoista minuuttia. Sydämestä kiitokset, puhemies, hyvät kollegat. Tämän vuoden lokakuussa Azerbaidžanissa järjestetään vaalit. Alievin perheen regiimin nyt pojan hallinnon alla. Republi- kannisen puolueen, vaihtoehtopuolueen johtajan halunnut presidenttiehdokkaaksi vuoden aluksi azerbaidsanilaisessa kaupungissa oli ongelmia ja hän kävi siellä toimittajien kanssa keskustelemassa kaikkien osapuolten kanssa. Ja sitten jälkeenpäin häntä syytettiin siitä, että hän oli yllyttänyt mielenosoituksiin. Hän on vankilassa ja hän ei voi nyt toimia vaalitaistelussa. Tämä on vain yksi esimerkki Azerbaidžanissa siitä, miten ihmiset katoavat, joutuvat vankilaan. Ei siksi, että voidaan todella todistaa, että he ovat tehneet jotain, vaan koska he ovat poliittisesti ottaneet kantaa tavalla, joka ei hallinnolle sovi. Azerbaidsania kiinnostaa kovasti läheisempi yhteistyö Euroopan unionin kanssa ja meitäkin kiinnostaa tämä yhteistyö, mutta meidän on selkeästi osoitettava, että myös itäisen kumppanuuden puitteissa tai assosiaatiosopimuksen puitteissa täytyy keskiön saada ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratia, ihmisarvo, lehdistön vapaus, kokoontumisvapaus, ilman että ar- yhteisiä arvojamme – kunnioitetaan, ei yhteistyötä voida tehdä. Kiitos. Kiitos paljon kollega Hefner. Seuraavana kollega Saakki. Thank you, President, Commissioner, colleagues. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Azerbaidsan itse on sitoutunut oikeusvaltioperiaatteeseen ihmisoikeuksien itäisen kumppanuuden puitteissa. Se on myös etujärjestön jäsen, mutta nämä eivät toteudu, tai ovat paperilla vain, mutta ne eivät toteudu käytännössä poliittiset oikeudenkäynnit, sorto, median ja kansallisyhteiskunnan sorto. Sen pitää kaiken loppua. Erityisesti herra Mamadov pitää vapauttaa ja hänet pit- syytet pitää poistaa. Pelottelu journalistien kohdalla, se tasetaan sakkoja, mielenosoittajille tai kielletään ne kokonaan. Tämä on mahdollista hyväksyä. Vetoaisin puheenjohtaja Barroson, että hän ottaa medianvapauden ja ihmisoikeudet esille korkeammalla tasolla, kun hän tapaa presidentti Alievin ensimmäinen 21. kesäkuuta. Meidän strategiset etumme ja muut, niiden ei pidä varjostaa sitä, kuinka tärkeitä ihmisoikeudet ovat. Azerbaidžanin ihmiset kääntävät katsensa EUn puoleen. Tämä on arvoyhteisö ja aivan oikein he näin tekevät. Meidän ei siis pidä kääntää selkäämme näille ihmisille, jotka ansaitsevat myös sen, että heidän perusoikeuksiaan suojellaan. Kiitoksia kollega Schake ja nyt kollega Kavarnok yksi minuutti. Vážený pane předsedající, předem bych rád požádal... puhemies. Minä en ole eh, ollut laatimassa tätä päätöslauselmaa, joka voitteko ottaa tuon tiedon pois tuolta eh, eh, valkokankaalta. Vältäslauselmassa me vaadimme, että Azerbaijanin hallitus toimii Malmadovin tapauksessa nopeasti ja oikeudenmukaisesti ja hänet pitäisi vapauttaa eh, presidenttiin vaaliehdokkaan. Ne pitäisi ainoastaan pystyä asettautumaan ehdolle. Hänen pitäisi myös eh, pystyä eh, käymään vaalikampanjaa. Mamadovin tapauksessa meidän tulisi välttää sitä, että viittaamme esimerkiksi äh, riippumattomiin äh, tiedotusvälineisiin, kansalaisjärjestöihin, vapaisiin vaaleihin, etyjin toimiston. Meillä on valiokuntia, valtuuskuntia, jotka äh, tekevät tällaista työtä, mutta Euroopan parlamentin jäsenet eivät näytä olevan kiinnostuneita tästä. Kiitoksia kollegat Kavarnoh. Ja seuraavaksi A. Sininen kortti kollega Posseltilta. Niin puhemies, kysyisin kollegalta, on, voiko hän ymmärtää meidän asemaamme ennen 89 vuotta, kun me toimimme Puolan ja muiden rauta esiripun takana olevien maiden puolesta. Sanottiin, että mieluummin salaista diplomatiaa. En tiedä, miksi me, me emme silloin tehneet niin, enkä tiedä, miksi nyt tekisimme. Kollega Kavarno, haluatteko vastata? V žádném případě neříkám, že bychom neměli... En missään tapauksessa minä sano, että meidän ei tulisi puolustaa ihmisoikeuksia. Olin vain vähän yllättynyt, koska minun piti valtuuskunnan puheenjohtajana lopettaa nämä, keskeyttää nämä keskustelut Bakussa, koska kukaan, paitsi eräs kollega, ollut valmis lähtemään Bakuun keskustelemaan ihmisoikeuksista, siksi matkaa piti lykätä vuosi sitä ennen. Meillä oli keskusteluja Brysselissä yksikään Euroopan parlamentin jäsen ei mennyt näihin keskusteluihin. Ja nämähän ovat ne äh, foorumit, joissa meidän tulisi keskustella ihmisoikeuskysymyksistä, ei vain äh, keskustella yhden ihmisen tapauksesta, vaikka se ei minulle sovikaan, miten häntä on kohdeltu. Kiitos paljon, kollega Kavnoch. Tässä taisi olla kannaa viissä jotain ongelmaa Saksan tulkkaus tuli kanavalta kaksi. Se pitää vielä tarkastaa nyt. Kollega Thun on hoistain Yksi minuutti. Oh, entschuldigung. Anteeksi, anteeksi. Kollega Versialle oikeastaan annoin jo puheenvuoron. Saatte nyt puheenvuoron puolitoista minuuttia. Monsieur le Président. Puhemies. Omituista, että herra Granaf sanoo, että hän ei tiedä tästä päätöslausemasta ja kuitenkin, ja että hänet on pantu Äh, tekijäksi, mutta ei nyt puutu näihin yksityiskohtiin. Vuosi on kulunut siitä, kun sadat ihmiset menevät Bakun kaduilla ja vaativat demokraattisia uudistuksia. Hallitus reagoi sortotoimin, se heitti vankilaan opposition edustajia, jotka olivat aloittaneet mielenosoitusta. Äh, häirittiin eri tahoja, lehdistöä, kansalaisjärjestöjä. Tämä kaikki lisääntyi tällainen toiminta sitten, kun on toimittu autoritääristä presidenttiä vastaan, tämä on vain viimeisimpiä esimerkkejä poliittisista pidätyksistä. Me äh, arvostamme tietysti aivan oikein Turkissa poliisin väkivaltaa, mutta ei pidä unohtaa siitä, että kaksi kuukautta sitten Azerbaidsanissa käytettiin myös kyynel kaasua, kumiammuksia ihmisiä vastaan. Nyt on viides kerta, kun me puhumme Azerbaidsanin tilanteesta vuoden 2009 jälkeen. Meillä on kumppanuussuhteet olleet voimassa vuodesta 1999. Se on yksi itäisen ulottuvuuden kumppanimaita ja me neuvottelemme sen kanssa tälläkin hetkellä assosiointisopimuksesta tai te neuvottelette oikeastaan. Mitä voidaan tästä kaikesta oppia? Miten voimme painostaa, että demokratia voisi lopultakin vallita minimimuodossaan tässä maassa? Mitä, mitkä ovat meidän vaatimuksemme? Opitaanko lopultakin menneisyyden virheistä? Samantyyppiset assosiointisopimusneuvottelut ovat meneillään Tunisian kanssa, jota johtaa Ben Ali. Äh, äh, Assosiointisopimuksella ei ole enää mitään merkitystä tällaiselle maalle. Pyydän teiltä vastausta, herra Lewandowski. Kiitos paljon kollega Holstein. Versia ja nyt kollega Tun Holstein. Kiitoksia puhemies. vastustajien vangitseminen, potentiaalisten presidenttien kiduttaminen. Se on skandaali. Erityisesti kun näin tapahtuu maassa, joka yrittää nousta ja eh, esittää näyttäytyä demokraattisena valtiona. Azerbaijan on Euroopan neuvostossa. Se tulee saamaan kiertävän puheenjohtajuuden 2014. Se on itäisessä kumppanuudessa. EU-Azerbaijan neuvottelut assosiaatiosopimuksesta ovat käynnissä. Ja silti meillä on presidentinvaaliehdokas, joka on vangittuna. Ja hän kärsii törkeästä kohtelusta Monet ihmiset halusivat tiukempaa päätöslauselmaesitystä Ilgar Mamadovin puolustamiseksi ja minä tuen tätä. Paljon kiitoksia kollega Tunen Hornstein. Tähän tulivat, tässä olivat päätöslauselman laatijat ja nyt puhujat ryhmien minus, nimissä. Edustaja Makovai, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tuomitsen Ilgar Mamadovin pidättämisen 4. helmikuuta tammikuun rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen. Pidättämisen ja tuomitsemisen perusteluja ei ole esitetty. Ramamadovin pidätys perustui keksittyihin syihin ja Muistutan siitä, että mielenosoitukset olivat rauhanomaisia ja kokoontumisen eh, ja mielipiteen ilmaisun vapaus eh, on eh, demokratian perusolemus. Näitä oikeuksia ei saa sortaa. Ironian ja on sekin, että Mamadov ei ollut edes tässä protestissa mukana. Ilgar Mamadov ja muut pidätetyt on vapautettu ja on lopetettava sorto niitä kohtaan, jotka kritisoivat hallitusta. Perusoikeuksia rikotaan jatkuvasti, kuten näkyi myöskin Turkin ja Venäjän viimeisimmissä tapahtumissa. Demokratian puolesta on taisteltava joka päivä. Kiitoksia edustaja Makovei ja seuraavaksi edustaja Senissin yksi minuutti. Mikrofon. panie przewodniczący! azerbejdżan azerbaidžan on allekirjoittanut ihmisoikeussopimuksen ilman, että käsitellään poliittisten vankien tilannetta. Lehdistön vapautta ei ole ollenkaan. Internetin käyttöä on rajoitettu, kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoitetaan, samoin kokoontumisvapautta. Kehottamme Azerbaidžanin viranomaisia mahdollistamaan sen, että toimittajat voivat tehdä työn turvallisissa oloissa. Demokratiassa tarvitaan oikeus käyttää internettiä. Tämä on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan EUn Azerbaidžanin sopimusta, että otetaan huomioon ilmaisunvapaus, kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus. Puheenjohtaja Barroson pitäisi ottaa nämä kysymykset esiin kun Azerbaidžanin presidentti käy Brysselissä. Kiitos. Kiitoksia kollega Sinisin ja seuraavaksi kollega Tsarnetski yksi minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä olen vähän ynnätty, yhteen eri asioita. Meillä on 32 jäsentä täällä nyt paikalla. Kysyin edustaja Hun van Torsteinilta että hän ei väittäisi sitä, että hän tuntee ihmisten näkemykset, jotka eivät edes täällä salissa ole. Eihän mitenkään voi tätä tietää. On erittäin pakottavia syitä sille, miksi ihmiset eivät ole täällä salissa läsnä. Ne meistä, jotka nyt ovat paikalla, heidän ei pitäisi teeskennellä veronmaksajien silmätessä, että meitä on täällä todellakin yli 700 paikan päällä, kun vain 32 on paikalla. Rova Vesia vasemmistoryhmästä. Hänenkään ei pitäisi arvostella minun ryhmääni ja herra Sabrunovia Rova Verjaan ryhmä puhuu monilla eri tavoin ihmisoikeuksista. On näin tehnyt myös menneisyydessä. Meillä on sininen kortti edustaja Hefneriltä. Herra Zaneski, Ratamnetski, vastaatte varmaankin herra Hefnerin kysymykseen. Herra Hefner. Ich kann gut verstehen, dass... voin hyvin ymmärtää, että puheenvuoron jälkeen haluatte heti lähteä salista, mutta jos sallinette ennen kuin ryhdytte muihin toimiin, että vastaisitte lyhyen kysymykseen. Minä en ymmärtänyt tänä puheenvuoron. Jos olisin sen ymmärtänyt, niin olisi ollut niin, että te ette olisi ymmärtänyt parlamentaarisen demokratian sääntöjä, koska ne, jotka ovat täällä, ovat parlamentin jäseniä ja kun parlamentti kokoontuu, niin silloin tämä on Euroopan parlamentti, riippumatta siitä, kuinka paljon jäseniä täällä on paikalla. Ja minä todellakin en hyväksy sitä, että hyökkäätte sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka tekevät tätä vaikeaa työtä täällä ja sotkeudutte ei vain omine asioihin, vaan myös muiden ihmisten asioihin. Kollega Czarnecki, Frau Vergia möchte auch, darf, dürfen wir diese Frage... Kollega Czarnecki, edustaja Vergia haluaisi myöskin esittää kysymyksen ja sitten voitte vastata yhdellä vastauksella. Ja kollega Vergia. Tiedä, oliko tämä nyt sinne kortti vai tällainen henkilökohtainen kommentti. Minä vain haluaisin reagoida siihen, mitä äsken sanottiin. Hän on myös sitten tekijöissä. Jos näin on, niin hän ei kyllä tässä tee palvelusta parlamentille, mutta omalle poliittiselle ryhmälle, kun mitä tulee ryhmien monimuotoisen, pitäisi ensin siivota hiukan omia, omia kulmia ja kunnioittaa toisia, niin silloin kaikkien elämä sujuisi paremmin. Herr Kollege Zarnecki. Kollega Zarnecki. Dziękuję bardzo. Mam wrażenie... Kiitos. Oikein paljon. Minusta nyt tuntuu, että edustaja Hefner – ehkä tahallisesti ei halunnut ymmärtää sanomaani. Minähän sanoin, että meidän tulisi kunnioittaa läsnä olevaa 32 jäsentä, jotka puhuvat Euroopan parlamentin nimissä. On sopimatonta viitata niihin jäseniin, jotka syystä tai toisesta eivät täällä täysistuntosalissa ole läsnä. Minusta pitäisi suhtautua nyt hiukan ymmärtäväisemmin minun kantojani suuntaan. Ravejaa, en minä puhunut tästä päätöslauselmasta, vaan siitä, mitä ryhmänne sanoi muissa keskusteluissa. Paljon kiitoksia, hyvä kollega Tsarnetski. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Ziobro. E, kiitoksia puhemies. Azerbaidžan on tärkeä kumppani EUlle, erityisesti kun puhutaan kaasuvaroista. Nabucco-projekti, jos se toteutuu, lisää huomattavasti energian toimitusvarmuutta EU-valtioissa. Meidän pitäisi poistaa kaikki esteet jotta saataisiin aikaan mahdollisimman hyvät suhteet kyseisen maan kanssa ja vähennettäisiin riippuvaisuuttamme Venäjästä. Ja tässä on koko asian ydin riippumatta joistakin toiveen rippeistä ihmisoikeuksien kohdalla asevaistamissa, niin vaalikalenteri on kuitenkin osoittanut sen, että muu maailma saattaisi olla pettynyt, erityisesti jos ovat ajatelleet, että ihmis oikeuksista tulee mitta, jolla mitataan maiden välisiä suhteita. Presidentinvaalit ovat lokakuussa tulossa ja oppositioehdokas on pidätysvankeudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että presidentti Aliyev ei ole mikään maailman suurimpia demokraatteja. Tästä kannattaa mielestäni keskustella, näitä näkemyksiä kannattaa kuulla ja minun mielestäni ne pitäisi kuulla myös ihan oikeassa osoitteessa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka meidän pitää sanoa kovalla äänellä ja suoraan. Meidän pitää vaatia ihmisoikeuksien noudattamista ja Emmekä me halua sitä, että Azerbaijan lähetetään Venäjän syliin, jota se kuitenkin siellä Venäjä odottaa. Kiitoksia kollega Zobro. Tässä olivat puhujat ryhmien nimissä, sitten muut puhujat. Ensin kollega Kelly, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Yes, Russia... Kiitoksia puhemies. Kyllä Venäjälle Azerbaidžanille on paljon yhteistä mukaan lukien halveksunta, lehdistön vapautta, kokoontumisen vapautta ja oppositiota vastaan. Ja vaikka kampanjaan ei voitu odottaa Azerbaijanin vaaleilta lokakuussa, tulos on ollut erittäin suuri pettymys ja Ilkar Mammadovin tapaus on osoitus tästä. Opposition jäsen, johtaja, joka halusi lähteä presidenttiehdokkaaksi, joutui vankilaan keksittyinen syyttein ja häntä, tätä oikeudenkäyntiä on lykätty kahdesti ja hän sellissä. Tätä ei voida hyväksyä. Meidän täytyy käyttää kaikkia keinoja jotta meillä on, jotta pystyisimme vapa- saamaan hänet vapautetuksi mahdollisimman pian niin, että oikeudenmukaiset vaalit voidaan käydä ja se on tärkeintä tässä vaiheessa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Keli ja seuraavaksi kollega Kretsu Yksi minuutti. Minäkin yhdyn niihin, jotka protestoivat eh, sitä vastaan, miten Azerbaijanin viranomaiset ovat toimineet eh, Euroopan instituutioiden suhteen. Todellakin suuri pettymys, miten on eh, kohdeltu Etyjin edustajia ja Euroopan neuvoston edustajia Pakussa, erityisesti kun otetaan huomioon, että ehm, ensi vuonna Azerbaijan saa kiertävän puheenjuuden. Yhden opposition johtajan Ildar Mamadovin presidentinvaaliehdokkaan pidättäminen lokakuusta lähtien on ollut erittäin kauhistuttava. Valitettavasti siitä huolimatta, että Azerbaijan osallistuu tähän naapuruuspolitiikkaan, ihmisoikeustilanne siellä on huonentunut jatkuvasti. Me vaadimme, että Azerbaijanin viranomaiset kunnioittavat tiedotusvälineitä että, ja myöskin nettitiedotusvälineitä sekä ihmisoikeuksia. Toivon, että Barroso ja Euroopan komissio olisivat tiukempia ja puhuisivat enemmänkin Euroopan unionin näkemyksestä, mitä tulee ihmisoikeuksiin presidentti, Azerbaijanin presidentille ja hallitukselle. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Kretsu ja seuraavaksi kollega Mikalski yksi minuutti panie przewodniczący! panie komisarzu! kiitos puhemies komission jäsen hyvät naiset ja herrat. azerbaidan on tärkeä alueellinen toimija avainkauppakumppani euroopan unionille ja toivotaan että sen merkitys kasvaa entisestään mitä tulee energiansaannin turvaamiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jätämme huomiotta Azerbaidžanin kannat ihmisoikeuksiin. Me haluamme, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan Venäjällä. Venäjähän on kuulemma kumppanimme. Meidän pitäisi myös tukea ihmisoikeuksia aidon kumppanin Azerbaidžanin osalta. Edustaja Zabnoja ei pitäisi tulkita väärin, kun hän on valtuuskunnan johtaja. Jos hän jotakuta kritisoi, niin hän kritisoi Euroopan parlamenttia, kun hän on puheenjohtajan valtuuskunnassa, joka ei kunnolla voi tehdä työtään, koska MEPit eivät ilmannut kokouksiin. Esärän kanta tässä kysymyksessä on selkeä. Me olemme allekirjoittaneet tämän päätöslauseman. Kiitos. Migalski, Kiitoksia kollega Migalski. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Muistuttaisin kaikkia

siellä sen pitäisi saada aikaan maallinen ilmapiiri, uskonnollista suvaitsevaisuutta. Voimme, voisimme kuvata, että kumppanimme odottavat käytännönläheisempää, tasapainoisempaa asennoitumista EU-ssa. Tämä päätöslausuma selkeästi tukee käynnissä olevia neuvotteluita assostettusopimuksesta. Samanaikaisesti tekin tämä teksti muistuttaa Azerbaidsanin ystäviä siitä, tai heitä siitä, että he kuuluvat Euroopan neuvostoon. He ovat sitoutuneet kaikkiin ihmisoikeus- ja demokraattisiin periaatteisiin, periaatteisiin. Haluaisin, että jatkossakin käydään hyvää avointa dialogia, jota meillä on ollut Azerbaidsanin tasavallan kanssa, ja meidän pitäisi auttaa siinä, että lähentäisimme heitä lähettäisimme, lähentäisimme molempia osapuolia toisemme, Paljon kiitoksia edustaja Ojuland ja sitten edustaja Kurski. Przewodniczący, jestem zaskoczony pewną nieproporcjonalnością naszej... Kiitoksia. Keskustelu on suhteeton. Me hyökkäämme Azerbaidžania kohtaan, mutta keskustelu Venäjästä oli paljon pehmeämpi. Oltiin pehmeitä Venäjän suhteen EU voi toimia paremmin. Lissabonin sopimuksissa meillä on energiasolidaarisuusperiaate. EUn suurin jäsenvaltio, Saksa, rikkoo tätä energiasolidaarisuusperiaatetta. He rakettivat kaasuputken Itämeren läpi Venäjälle

Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Tänään olen puhunut Azerbaidžanista toisesta maasta, joka haluaa liittyä EU-hun, joka vainoaa ihmisiä, joilla on eri poliittinen näkymys. Tänä päivänä puhumme Ilgar Mamadovista, poliitikosta, joka on opposition presidenttiehdokas. Hänet on vangittu, kuten tavanomainen äh, rikollinen, kuten murhaaja. Kuitenkin tässä on kyse oppositiopolitiikosta. Mamadovin pidättäminen hän oli monen demokraattisen aloitteen takana, on johtanut suureen huoleen Azerbaidžanissa, maailmalla ja Euroopan unionissa. Toukokuun alussa Euroopan neuvosto vetosi Azerbaidžanin viranomaisiin, jotta he vapauttaisivat kaikki poliittiset vangit. Kuitenkin tämä vetoomus on kaikunut kuuroille korville. Tämä on kauhistuttava, erityisesti kun tämä maa tulee pian saamaan Euroopan neuvoston kiertävän puheenjohtajan johtajuuden. Kiitoksia kollega Hibner. Menettelemään puhujalistaa päättyy tähän ja nyt keskustelun lopuksi puhuu komission nimissä komissioisen Lewandowski. Puhemies arvoisat jäsenet. Puhun täällä ulkopuolisen korkean edustajan Rova Ashtonin puolesta Haluaisin kiittää parlamenttia, että ovat osoittaneet kiinnostusta tätä asiaa kohtaan. Kannatan ottaa huomioon. Herra Mamadovin tapaus on todella vakava tapaus, ansaitsee EUn huomion. Ensinnäkin ajatellen tapaa, miten asia on hoidettu, ja toiseksi, koska tällä on laajempaakin merkitystä ajatellen poliittisen opposition vapauksia asettautua presidenttiehdokkaaksi. Me olemme huolissamme niin sanotusta eristämisvankeudesta, johon herra Mamadov on pakotettu. Hän ei ole pystynyt vastaanottamaan vierailuita perheeltään, perheeltään ja tämä on aivan ilmeistä, hänen jatkova pidätyksensä vähentää hänen mahdollisuuden, mahdollisuuksiaan olla presidenttiehdokkaana tulevissa vaaleissa. Haluaisin vakuuttaa teille, että sekä korkea edustaja Catherine Ashton että komissionäisen Stefan Fyle molemmat seuraavat läheltä poliittista kehitystä ja kokouksissamme Azerbaidsanin kanssa, mutta myös julkisissa lausunnoissaan he ovat vedonneet riippumattoman tutkimuksen puolesta ja niin, että kun täysin kuunnellaan hänen ihmisoikeuksiaan, he eivät todellakaan ole hiljaa tässä asiassa olleet. Tämä on aivan demokraattisen toimintatapojen mukaista e, Euroopassa. Ei ole kyse vain teknistä piirteistä vaaliprosessissa, vaan myös perusvapauksista, joita kansalaisilla ja politiikalla on. Heidän pitää voida olla yhteistyössä ja heidän pitäisi vapaasti voida toimia myös uusissa välineissä, kuten internetissä. Niin kuin aikaisemmin, kun keskustelimme Venäjästä, tähän liittyy myös oikeusjärjestelmä vahvasti ja miten se toimii, eikä ole kyse vain herra Mamadovin tapauksesta. Tietenkin tämäkin on osa vuoropuheluamme Azerbaidsanin kanssa, niin kuin parlamentti on maininnutkin. Kyseessä on kumppani, jolla on erittäin suuret panokset tavallaan ajatellen meidän intressejämme, mutta kypsän suhteen pitäisi mahdollistaa se, että voidaan puhua rehellisesti ja suorasti, kun sitä on tarpeen, tarvitaan. Ja nyt on sellainen tilaisuus, tarvitaan suoraa puhetta. Parlamentin päätöslauselma varmasti otetaan huomioon. Ja täällä on tärkeitä kysymyksiä, kuten oikeuslaitoksen toiminta, kunnan loukkauslaidassa, yhdistymisvapaus, vaalirekisteröintikysymykset, mutta minun pitää var- varmistaa teille tai vakuuttaa teille, että se mitä tapahtuu Azerbaidsanissa seurataan erittäin valppaasti ja se on saanut myös siellä EUn lähetystön toimimaan. Lähetystön johtaja pystyi tapaamaan Ilgar Mamadovin 4.4 Edustusto on myös läheisessä yhteydessä hänen perheeseensä ja asianajajaansa. Kyse ei ole vain herra Mamadovista, vaan myös muista pidätetyistä, mukaan lukien herra Tofik Kublun, joka on myös tutkintavankeudessa. Voin kertoa teille ilolla, että Vakun EU-edustu vieraili tällä viikolla vasta herra Jakublunin vankilassa. Ja Mamadovin kohdalla edelleenkin seuraamme tilannetta ja puutumme kaikkiin muihinkin relevantteihin tapahtumiin ja valppaasti seuraamme tilannetta maassa. Kiitos. Kiitoksia komissaari jäsen Lewandowski. Keskustelu tähästä päättyy. Äh, on jätetty kuusi päätöslauselmaesitystä ja äänestys järjestetään seuraavan keskustelun jälkeen. Viimeinen kohta esityslistalla on keskustelu.